Seuraavaksi herra Bruustin mietintö Kaars 2020, vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus. Puheenvuoro esittelijällä neljä minuuttia. Puhemies ja komissaari, arvoisat kollegat, jos totean, että autoteollisuus on ennennäkemättömän kriisin koko kourissa. Tämä lienee tuttu asia kaikille. Vuodesta 2012, silloin myytiin 12 miljoonaa autoa, vuonna 2007 taas 17 miljoonaa, joten takapakkia on otettu. Kuitenkin autoteollisuus on eräs kasvun pilareista. Se edustaa jopa 4 prosenttia PKT alueellisella tasolla. Se on noin kymmenellä alueella ensimmäinen etunenässä teollisen tuotannon piirissä. Myöskin yksityiset investoinnit nimenomaan teknologian kehityksen osalta on kohdennettu autoteollisuuteen. Auto teollisuus on selvä osoitus siitä, mistä talouselämässä ollaan tällä hetkellä menossa. Se on tulevaisuuden tuotantoa ja sen vuoksi onkin vaikea ymmärtää, että Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole kiinnostuneita tästä keskustelusta. Mietinnön myötä me olemme toi, tutkineet Euroopan komission käynnistävää 2020 toimintaohjelmaa, joka lanseerattiin viime vuoden syksyllä. Haluankin esittää kiitokset varapuheenjohtaja Tajanille siitä, että asia on edistetty reippaasti. Korkean tason KARS 21 ryhmä on myöskin toiminut aktiivisesti. Kuitenkin tilanne jättää vielä paljonkin toivomisen varaa. Meidän on saatava äänemme kuuluville, koska tällä sektorilla on mahdollista saada paljonkin aikaiseksi. Me tarvitsemme kasvua lisääviä, innovoivia ehdotuksia lisää puhtia ja tuulta purjeisiin. Meidän on päästävä tästä kriisiin ajautuneesta ja tilanteesta eteenpäin. Ja siksi autoteollisuuspolitiikkoja on lähennettävä, jotta voimme toimia yksissä tuumin eikä enää erikseen. Me tarvitsemme toimivan, aktiivisen Euroopan, mutta myöskin omia asemiaan puolustava Euroopan. Euroopan komission pitäisikin tarkastella entistä tarkemmin yli tuotannon mukanaan tuomia ongelmia ja myöskin tuotannon siirtämisen mukanaan tuomia seikkoja. Toisin sanoen selkeämpi käsy, käsitys tilanteesta, se olisi paikallaan, ei pelkästään meille, vaan myöskin autoteollisuuden e- edustajille – Mietinnössä muistutetaan myöskin siitä, että teknologian kehitys on itse asiassa kilpailun avain modernissa maailmassa. Ja nyt meidän onkin panostettava tähän, jotta kilpailukyvystä tulisi entistä vakaampaa työjoustavuus, eh, joka perustuu dialogin sosiaaliseen vuoropuheluun, se on myöskin tärkeää, joskin myöskin markkinoiden kehitys on otettava huomioon. Toisin sanoen, meidän on otettava käyttöön eh, kaikki oikeudelliset eh, keinot, joita voimme käyttää esimerkiksi epäreilun kilpailun kitkemiseksi markkinoilta. Tässä pääpiirteissään mietinnön sisältö, se sai laajan enemmistön taakseen teollisuusvaliokunnassa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kamppailu olisi vaikeaa. Ei, kamppailut on sitä varten, että ne voitetaan. Eli. Kiitokset ja puheenvuoro herra Kelly. Kiitos puhemies on tyytyväinen, että keskustelemme tästä aiheesta tänään, sillä verrattuna tähän aiempaan keskusteluun koskien avaruusteollisuutta, niin autoteollisuuden työntekijämäärä on huomattavasti suuremmin 12 miljoonaa työntekijää toimii tällä alalla. Se tuottaa 4 prosenttia BKTstä mutta tämä luku on pudonnut viime vuosina johtuen talouskriisistä. Viime vuonna 12 miljoonaa autoa myytiin, viisi vuotta sitten 17 miljoonaa autoa myytiin. Siksi on tärkeää, että meillä on toimintasuunnitelma, jotta voimme taistella tätä kehitystä vastaan. Toivon, että tämä tulee jatkumaan. Meidän tulee keskittyä siihen, että autoja tuotetaan Euroopassa. Meidän pitää keskittyä turvallisiin ja energiatehokkaisiin autoihin, joka antaa meille edun muun maailman verrattuna, mikäli me keskitymme tähän. Kiitos. Grazie, onorevo. Kiitos ja sitten edustaja Mikolasik. Kiitoksia puhemies. Autoteollisuudella on erittäin merkittävä rooli EUn useilla alueilla. Se tuo mukanaan työpaikkoja ja varmistaa sen, että tämä osoittaa sen, että mikäli Euroopan autoteollisuus haluaa pitää kiinni nykyisistä kilpailuasemistaan, sen täytyy käyttää kaikki mahdollinen potentiaalinen ja keskittyä enemmän tutkimukseen, tuotekehitykseen ja ekoinnovointiin. Hyvin paljon parantamisen varaa tällä puolella vielä on. Lisäksi tarvitaan saneera- saneerauksia. Tästä on puhuttu hyvin paljon. Tähän täytyy kiinnittää hyvin paljon huomiota lukuisissa jäsenvaltioissa. Yhteistyössä jäsenvaltioiden EU-tasolla täytyy hoitaa asiat ja taistellaan näitä kielteisiä seuraamuksia vastaan, joita syntyy työpaikkojen menettämisen muodossa. Täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot voivat käyttää hyväkseen EUn rahoitusta esimerkiksi silloin, kun on kyse saneerauksesta, ja uudella ohjelmakaudella pitäisi riittävästi antaa määrää tätä varten, rakennemuutosta varten. Minä uskon, että autoteollisuudesta pitäisi tehdä kilpailukykyisempää ja tulevaisuudessa tämä tulee edelleenkin olemaan kasvun ja työpaikkojen lähde, autoteollisuus nimittäin. Grazie, onorevole Andressa. Kiitos ja sitten edustaja Andressa. Presidenta, komissaria. Eh, ponente. Eh, puhemies, eh, komissaari ja kollegat, 2020 ohjelma on tiukka ja kestävä ohjelma. Nyt kuitenkin olemme etenemässä aika hitaisen tahtiin, mutta siitä huolimatta työpaikkoja on pystytty luomaan, joskin usein äh, tämä perustuu siihen, että valtion tukia on saatu käyttöön. Meidän on kuitenkin nähtävä äh, ja katsottava äh, aikaa kriisin jälkeen. Sisämarkkinoiden vakiinnuttaminen, investointien lisääminen ja inhimillisen, voimavaran käyttö optimaalisesti, nämä kaikki ovat asioita, joita meidän pitäisi käyttää hyödyksemme. Samaten vihreän teknologian käyttö ja kierrätyskysymykset autoteollisuuden yhteydessä olisi otettava entistä paremmin huomioon. Äsken puhuttiin jo sosiaalista vuoropuhelusta. Se on äärimmäisen tärkeää luonnollisesti myöskin tässä yhteydessä. Honorevole Benjan. Sitten edustaja Benjan. Uh, Kiitos puhemies. Yhteen kuningaskunnan kannalta katsottuna KARS 2020 toimintasuunnitelma voi auttaa hallituksemme toimia varmistaa sen, että Jaguari ja Land Rover voivat kilpailla maailmanlaajuisesti. Tämä tuo investointeja ja kehitystä ja talouskasvua. Mikäli haluamme, että autoteollisuus pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä, meidän täytyy varmistaa, että saadaan energiatehokasta ja vähähiilistä tieliikennettä aikaan. Tutkimusta ja tuotekehitystä täytyy auttaa, jotta Euroopan autotelusta tulee vihreämpää, mutta samanaikaisesti kilpailukykyisempää. Olen erittäin iloinen siitä, että suurin osa tästä Cars 2020 toimintaohjelmasta liittyy läheisesti Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen Driving Success-hankkeeseen. Tämäkin tarkoituksena on edistää tutkimusta ja parantaa liiketoiminnan harjoittajien toimintaympäristöä. Kansallisten ja Euroopan toimijoiden täytyy toimia käsi kädessä, jotta autoteollisuutemme on kilpailukykyistä maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Grazie. Eh, la parola al commissario. Kiitokset ja nyt puheenvuoro komissaari Redingillä. Olkaa hyvä. President, uh, the... Puhemies, mietintö, jonka Proust on esitellyt, on erittäin arvokas. Se osoittaa meille, kuinka tärkeää autoteollisuus on Euroopan parlamentille. Euroopan komissio ajattelee samoin ja sen toimintasuunnitelman kautta se osoittaa, kuinka se on valmis asettamaan autoteollisuuden kasvun keskiöön, mitä tulee CARS-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon autoteollisuuden kannalta olen vakuuttunut, että tämä on inspiroiva esimerkki. Tämä osoittaa, kuinka hyvin koordinoitu prosessi voi viedä rakennemuutoksiin. Tämä toimintasuunnitelma on parantanut koordinaatiota komission yksiköiden ja sidosryhmien välillä. Älyhallinto on osoittanut muun muassa on osoittanut, että ylimääräisiä taakkoja ei lyödä teollisuudelle me teemme autoteollisuutta ainoastaan sellaisella alalla, jossa tarvitettiin ennustettavuutta. Euroopan komissio kiinnittää myös erittäin paljon huomiota ö, toimintoihin siten, että lainsäädäntö olisi linjassa kansainvälisten säännösten kanssa siten, että ne olisi tehokkaampia ja että kuluja ja hallinnollista taakkaa ei lisättäisi teollisuudelle. Muun muassa kehysdirektiivi, moottorikulun, joka kohden on, varten on käynnissä. Kaupalliset vaikutukset, joita kevyillä kulkuneuvolla saattaa olla tulevia energiahaasteita varten, saattaa olla erittäin tärkeä. Siksi meillä on puhdas liikennepaketti. E, lisäksi vaihtoehtoinen eurooppalainen vaihtoehtoinen polttoaine suunnitelma jäsenvaltiotasolla pyrkivät helpottamaan sisämarkkina-aluetta vaihtoehtoiselle polttoaineelle kuin liikenteessä koko Euroopan unionille. Mitä tulee tutkimukseen ja kehitykseen ja rahoituksen saamisesta, niin tiedätte, että Euroopan komissio on 2013 esittänyt eurooppalaiset vihreät kulkuneuvot aloitteen, jossa pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Lisäksi me pyrimme helpottamaan pääsyä rahoitukseen pk-yrityksille. Kosmi oli 2,3 miljardin paketti kaksi Euroopan investointipankilta ja siinä pyritään rahoittamaan pk-yrityksiä eurooppalaisella tasolla. Haluaisin vetää yhteen kertomalla, kuinka me olemme alkaneet pohdiskella, kuinka voimme jatkaa 2014-2020 EU-kulkuneuvoin. Meidän pitää toimia tehokkaammin aloitettavalla tavalla ja me työskentelemme tämän asian parissa yhdessä teollisuuden kanssa. Kiitos. Kiitos, Rova Redinger. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Seuraava istuntojakso käynnistyy huomenna 10.12. kello 8.30. Esityslista on nyt